ole selvä. Mandaattien pätevyys on vahvistettu. Sitten herra Roger Helmer on ilmoittanut meille, että hän ei ole enää ECR-ryhmän jäsen ja sitä vastoin siirtyy EFD-ryhmään 5. maaliskuuta 2012 alkaen. Sitten poliittisten, seuraavien poliittisten ryhmien EPP, S- ja D-ryhmä, ALDE, ECR ja GUE ovat kertoneet meille nimityksistään valiokuntiin ja parlamentaarisiin valtuuskuntiin, ja tämä lista on nähtävillä. Mikäli tähän ei ole, ole huomautettavaa, tämä voidaan hyväksyä.